E, protokół i teksty przyjęte z posiedzenia w dniu 8 lipca 8. heinäkuuta pöytäkirjat ovat teillä saatavilla. Onko niihin huomioita pöytäkirjoihin? En näe huomioita. Pöytäkirjat ovat vahvistettu. Haluaisin myös ilmoittaa teillä, että Espanjan viranomaiset ovat tiedottaneet minulle siitä, että Rova Magdalena Alvar